Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Et je voudrais kollegat varapuhemiehiä Sassoli ja Viiland, jotka tulevat tänne vastaamaan kysymyksiimme. Oliko se sitten talousarviosta, parlamenttibudjetista tai muista asioista. Ja sitten Pääsihteeri Vaile on täällä myös. Ja esittelemme on edustaja Rybing ja huomaatte, että toimimme taas tavanomaisen menettelyn puitteissa. Meillä oli äsken puhe siitä, miten menettelyä muutettaisiin. Ehkä tämä voittaisiin nyt muuttaa sormenvaalien jälkeen. Joten ei kyse ole siitä, että se niin kuin aina, vaan sitä, että nyt toivitan tämmöisen menettelyn mukaan. Ensinnäkin puheenvuoron saa Paul Rybik. Tähän voi tämän lyhyen alustuksen. Sitten varapuhemiehet Soli ja Wieland. Ja sitten pääsihteeri. Paul Rybik, olkaa hyvä. Ja mich, mich recht Haluaisin puheenjohtaja työtä kiitellä oikein sydämellisesti. Tietenkin nyt alkaa tärkeä kausi. Sen jälkeen kun vara puhemies Viilan ja Sassa olivat tietenkin käyneet jo tutuksi meille ja emme neuvottele ensimmäistä kertaa, vaan meillä on oikeastaan perinne siinä, miten yhteistyötä teemme, niin olen kyllä iloinen siitä, että minä ja varjoesittelijät tunnemme nämä menettelyt hyvin. Ei kuitenkaan ehkä sama menettely kuin joka vuosi, koska tässä on joitain erityispiirteitä, jotka erottavat tämän vuoden 2019 budjetin aikaisemmista. Pari seikkaa liittyy tähän erityisesti, nimittäin se, että tämä vuosi on vaalivuosi, siksi se on vähän erityinen ja syntyy erityisiä menoja. Koska meillä on tietenkin todella tärkeää, että saamme Euroopan kansalaiset äänestys, äänestämään. Ja jos käy niin kuin Slovakiassa, että 13 prosenttia äänestäjistä lähtevät urnille, niin, vaaliurnille, niin se ei olisi kyllä hyvä. Eli meidän on pyrittävä siihen, että vaaleihin osallistutaan aktiivisesti ja tämä ei onnistu täysin ilman varoja, joten kiittäisin myös pääsihteeri Velleä siitä, että jo pitkään vaalivuosien aikana on annettu tällaista tukea. Myös olemme puhuneet siitä, että haluamme EPRSn parlamentin tutkimuskeskuksen paremmin mukaan faktoja esittämään, että kaikki poliittiset ryhmät voivat käyttää. Nykypäivinä kohtaamme kovasti valeuutisia ja niitä vastaan tarvitaan faktoja, koska jäsenet kohtaavat tällaisia valeuutisia ja on tärkeää, että tällaista työtä tehdään parlamentissa. Ja sitten on siis tärkeää, että näin voidaan toimia, saada tukea tästä tutkimuksesta, koska usein hyvin hitaasti ja varovasti lähdetään vastustamaan näitä uutisia ilman, että on riittävää tutkimustietoa. Ja sitten tämä valeuutinen jää pyörimään sinne tiedotus välineisiin. Ja meillä menee pari päivää ennen kuin pystymme selittämään, että asia oli oikeastaan toisinpäin. Siksi on siis tärkeää, että Euroopan parlamentti voi esittäytyä hyvässä valossa vaalien alla. Tiedotuskampanja on tärkeä myös siksi, että voimme hoitaa demokratiakeskustelun. Emme saa unohtaa sitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa – Kolmannes on halunnut jättäytyä demokratian ulkopuolelle. Ei istuta enää saman pöytään tekemään yhdessä päätöksiä ja on kyllä pohdittava sitä, että nyt lähdetään vanhen, palamaan vanhan järjestelmään, joka ei ole ollut kansalaisille eduksi. Siksi nyt on ratkaisevaa, että katsotaan ja viestitään erityisesti demokraattia poliittisia eh, toimielimiä koskevia asioita. Kyllä varmasti trolliarmeijat ovat valmiina parlamentin ulkopuolella ja meidän pitää huolehtia siitä, että saamme riittävästi henkilöstöä tähän työhön, jolla on riittävät kielitaidot myös. Viestintästrategian lisäksi Euroopan parlamentissa meille on tärkeää se, että poliittiset puolueet voivat esitellä omat profiilinsa. Mielestäni kansalaisilla on oikeus voida valita eri rakenteista eri vakaumusten mukaan painottaen eri asioita. Me olemme hyvin laaja parlamentti, jos katsotaan poliittisia ryhmiämme ja poliittisia puolueita. Me ei maailmassa ole laajempaa kirjoa kuin meillä Euroopan parlamentissa – eikä ole myöskään parlamenttia käsittääkseni, joka näin valtavasti käsittelee lainsäädäntöehdotuksia. Ja siksi on tärkeää, että eri puolueet voivat esittää eriviä kantojaan niin, että kansalaiset äänestäjät voivat valita sen puolueen tai puolueen ryhmän, jonka uskoo parhaiten edustavansa edustavan omia etujaan. Joten poliittisten puolueiden työ on näin tärkeää. Me kaikki tiedämme, että puolueemme katimaissamme eivät ole todella valmiita valtavan eurovaalikampanjan käymiseen. Tilanne taitaa olla kaikissa jäsenvaltioissa sama. Muistan, kun lähdin aluetasolta osavaltion ja kansalliselle tasolle – niin aina osoiteltiin, että me emme tee tuota, me jättäydymme tuon ulkopuolelle ja sitten tämä on merkittävää, kun käydään vaalitaisteluita. Siksi on tärkeää, että voimme tukea eurooppalaisia puolueita. Meillä on ongelmana tietenkin se, että noin 50 prosenttia viimeksi, yli 50 prosenttia jäsenistä vaihtui parlamentissa ja tarvitaan näitä siirtymä- varoja parlamentin entisille jäsenille ja myös avustajille siirtymäsääntöjen mukaan myös avustajille. Ja meillä on tietenkin tavoitteena tuo 5 prosentin henkilöstön leikkaus. Toivottavasti viimeinen osio toteutuu nyt. Joten nämä perusperiaatteet ovat erityisen tärkeitä. Tärkeää on myöskin yhdessä kvestoreiden kanssa toimia jäsenten eteen, erityisesti uusien jäsenten, jotta työ voidaan tehdä ihmisarvoisesti, että saa kunnollisen toimiston käyttöönsä, että saadaan kunnolliset välineet käyttöön. Emmekä saa unohtaa sitäkään, että monet paljon nuoremmat jäsenet tulevat tänne, joilla on aivan erilaiset vaatimukset tietotekniikan osalta – myös ajatellen sitä, mitä talo voi tarjota viestinnän osalta. Eli meidän tulisi valmistautua tällaiseen tilanteeseen 1 plus 2 toimistoa Brysselissä, 1 plus 1 Strasbourgissa. koulutus, Se on tärkeää parlamentin jäsenille, mutta avustajille myös, jotka lähtevät uudensa alkuun tässä. Ja on katsottava myös, että poliittisten puolueiden työntekijät joskus lähtevät ähm, mepeiksi jäseniksi ja silloin tuo sihteeristökorvaus on siinä, jos siirrytään siis ryhmän työntekijästä avustajaksi, parlamentin jäsenen avustajaksi, niin tällainen muutos olkoon myös mahdollinen olisi järkevää, että tämä voitaisiin hoitaa ja tukea hyvin tällaista muutosta. Ja sitten turvallisuushankkeet, joita tulee jatkaa. Adenauer ja rakennuksia tämä koskee totta kai ja kuljetuksia, liikkumista näihin rakennuksiin ja niistä pois. Parlamentti voisi varmasti toimia tehokkaammin näissä kysymyksissä ja teemme kaikkemme, että saamme nämä asiat hyvän päätöksen. Kiitos puheenjohtaja. Joo. Paul tästä alustuksesta. Nyt sitten kuulemme varapuhemiehiemme. Kumpi aloittaa, Sassoli vai Viiland? Sassoli. Grazie. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijä Rybihiä ja teitä kaikkia. Muitakin olemme jo tehneet yhteistyötä aikaisempien vuosien talousarvioiden parissa ja olemme jo rutinoituneita käyttämään näitä työryhmä ja, ja voimme näitä tilanteita käsitellä. Kuten Rybi jo sanoi, vuonna 2019 talousarvio on tapahtunut eri tilanteissa kuin muut, koska nämä, tämä on vaalivuosi ja se tuo muassaan useita asioita, joita meillä ei muutoin talousarviossa ole. Tämä ei kuitenkaan voi äh, rahduttaa meitä teiltämme niin, että varmistamme toimielimemme asiallisen toiminnan. Vuoden 2019 talousarviossa on joitakin ylimääräisiä menoja, jotka todella leimaavat tätä vaalivuotta. Meillähän on täällä kuluja, jotka liittyvät kauden loppuun ja jäseniin, jotka poistuvat näitä korvauksia ja myös sopimus sen päättymiskorvauksia avustajille, jotka eivät jatka täällä työtään. Tämän lisäksi täällä on kuluja ja strategia, joka liittyy vaalikampanjaan, kuten Rybik sanoi. Tämä on hyvin merkittävä. Nämä kohdat muodostavat kaikkein suurimman osan näistä erityis ylimääräisistä menoeristä. Kaiken kaikkiaan tilanne johtuu siihen, johtaa siihen, että talousarvio 2019 kaiken kaikkiaan olisi 3,9 prosenttia korkeampi verrattuna vuoteen 2018. Tästä huolimatta vain ottaisimme vain 18 ja 8 prosenttia 20 prosentista, joka kuuluu parlamentille otsakkeessa 5, joka koskee siis hallintomenoja monivuotisissa rahoituskehyksessä. Tässä prosenttimäärissä kyseessä on 15 vuoteen alhaisin määrä. Neuvottelut Euroopan unionin ja Iso-Britannian välillä irtautumisen vuoksi on johtanut sopimukseen, kuten tiedätte, jossa todetaan, että Iso-Britannia osallistuu vuoden 2019 ja 2020 talousarviomenettelyihin talousarvioesitys vuodeksi 2019 ottaa näin ollen huomioon 751 Euroopan parlamentin jäsentä ja 28 jäsenvaltiota ottamatta huomioon, huomioon tässä kohdassa vielä AFKon valikunta tästä mietintöä, joka käsittelee parlamentin kokoonpanoja, jossa siinä vaiheessa, kun Iso-Britannia jättää meidät, johtaisi siihen, että parlamentin jäsenten määrä laskisi 705. Sitten prioriteetit siirtymäajan korvaukset, kuten totesin, meidän on taattava parlamentin jättäville jäsenille nämä korvaukset ja myös avustajille, jotka eivät jatka työsuhdettaan, myönnetään myös työsopimuksen päättymis- ja korvaukset sen lisäksi, että näitä valikauden päättymiskorvauksia myös myönnetään ja ne on yksityiskohtaisesti lueteltu talousarvio luonnoksessa, jonka pian saatte. Sitten vaalikampanjasta. Tämä on hyvin tärkeä ja, ja herkkä vaihe me Meidän on valmistauduttava val, vahvaan eurooppalaisvastaisen liikehdintään ja meidän on valmistettava, valmistauduttava valistamaan ja informoimaan niitä kansalaisia, jotka saattaisivat olla lähellä Euroopan hankkeita, mutta joiden on todella tärkeää lähteä äänestysurnille kun sitten on myös näitä Euroopan unionin hanketta vastustavia henkilöitä, jotka myös joutuvat vastaanottamaan paljon propagandaa. Brexit-kansanäänestys esimerkiksi ottaen huomioon nämä keskustelut, joita myös näinä viikkoina on käyty Iso-Britannissa on otettava huomioon. On, tarvitaan monen tason kampanjointia, mukaan lukien Euroopan parlamentin kandidaattien kampa, kampanja ja puolue, kansallisten ja eurooppalaisten puolueiden kampanjat ja parlamentin kampanja sinänsä vuodeksi, vuodeksi 2019 on 8,3 miljardia euroa budjetoitu 25 miljoonaa vuonna 2018. Viime vuonnahan me jo kohdensimme tietyn määrän vaalikampanjaa varten vuodeksi 2019 ja se eh, on talousarviossa tänä vuonna. Me todella toimimme useilla tasoilla, ja että me saamme komissiolle tämän, tämän kärkikandidaatin ehdokkaan, on mielestäni tärkeää antaa mahdollisuus poliittisille eurooppalaisille puolueille käyttää asianmukaisia välineitä, jotta voittaisiin näihin vaaleihin lähteä. Ja tässä mielessä on mielestäni hyvin tärkeää, että tukisimme näitä ponnistuksia. Samanaikaisesti on tärkeää vahvistaa viestintäharjoitusta puhemiestöstä ja jäsenvaltioissa niin, että meillä olisi eh, eh, suorempia, hienojakoisempikin hienojakaisempikin kommunikaatioyhteys jäsenvaltioihin. Sitten turvallisuus. Kuten tiedätte jo joitakin vuosia talousarvioissa on ollut mukana toimia tässä hyvin arkaluontoisessa asiassa, joka on tullut ilmi parlamentissakin sen jälkeen, kun turvallisuus on nyt tullut Euroopan julkisen mielipiteen ytimeen, erityisesti Brysselissä. No, te tiedätte tämän hyvin hän, nämä iskut osuivat äh, raskaasti. Ja meillä on tässä tiettyjä toimia. Tärkeintä on saada valmiiksi äh, vaisrakennuksen äh, sisäänkäyntien turvaaminen, samoin kuin muiden rakennusten turvaaminen. Työt aloitettiin jo vuonna 2016, mutta ne eivät ole vielä valmiita. Ensi vuonna on tulossa tärkeitä investointeja tässä mielessä, erityisesti koska kaikkien vaise eh, rakennuksen pääsyjä ja pyritään yhdistämään hyvä vieraiden vastaanotto ja toisaalta turvallisuustarkastukset ja minun mielestäni tämä on oikein hyvä hyvä hanke. Sitten IPAXin projekti, joka hyväksyttiin nyt puhemiehistössä vuonna 2015 Pariisin ensimmäisten istukujen jälkeen. Sen kautta parlamentille, parlamentissa otettaisiin käyttöön uuden aikainen yhdennetty teknologia. Tämän kautta voidaan parantaa parlamentin sisäänkäyntien turvallisuutta ja voidaan optimoida turvallisuushenkilöstön käyttö. Ja voidaan myös saada aikaan säästöjä vähentämällä vain teknologian ylläpitoa. Edelleen turvallisuudesta vielä hyvin tärkeää ratkaiseva asia koskee tietotekniikan turvallisuutta. Vuosi sitten äh, meillä on aloittanut työn keskitetysti parlamentin tietoturvallisuusvastaava, joka vastaa kaikista äh, tietoteknisistä uhista ja siihen vastaamiseksi. Ja tätä tätä yksikköä vahvistetaan, jotta voidaan eh, tätä tietotekniikan turvallisuutta vielä parantaa entisestään. Kuten tiedätte, edelleenkin näitä, näitä kyberhyökkäyksiä koko ajan tulee. Sitten kiinteistöpuoli pyritään parantamaan jäsenten ja avustajien työympäristöä. Tämä ei ole mikään vaihtoehto, vaan tämä on ehdottoman tarve, tarpeellista ottaen huomioon myös eh, toimistomme nykytilat ja meidän on taattava hyvät tilat meidän jälkeemme tuleville jäsenille. Meillä on monienvuotisia rahoitustarpeita vuonna 2019. Erityisesti pitäisi saada valmiiksi CAD-rakennuksen itäsiipi Luxemburissa. Sitten e-parlamenttihanke. Pidän sitä itse hyvin tärkeänä ja näin jäsenet ja avustajat ja hallinto voisi hyötyä mm, uudenaikaisista työvälineistä ja sen kautta voitaisiin tarjota myös sekä lainsäädäntöön että parlamentin toimintaan liittyviä parempia ja moderneja välineitä. Tämä on hyödyllinen hanke, e-, Ernst-hanke, jonka kautta voidaan parlamentin dokumentteja hallinnoida Ja sitten vielä viimeiset tiedot talousarvesta. Henkilökaavion supistaminen, jotta päästäisiin tähän 5 prosentin henkilöstövähennyksiin, niin kuin on vahvistettu toimielinten välisessä sopimuksessa. Tänä vuonna parlamentti luopuu 59 paikasta. Vuodella pidensimme tätä tai lykkäsimme tätä päätöstä, jotta saimme todella tavoitteen tavoitteen täytettyä ja todella, todella toivon, että muita tämän tyyppisiä ponnisteluja meiltä ei enää vaadita, koska olemme nyt, no, no, nyt toteuttaneet ne, ne velvollisuudet, joihin sitouduimme että toimielinten välisissä sopimuksissa. Parlamentti on tehnyt merkittäviä ponnisteluja ja, sitä, ja se on eniten toimielimistä joutunut kärsimään näiden henkilöstövähennysten kautta. Olemme pitäneet kuitenkin sitoumuksistanne kiinni ja uskon, että Tästä ansaitsemme tunnustuksen. Kiitoksia. Merci, merci, monsieur. Kiitos, varapuhemies. Nyt puheenvuorossa varapuhemies Wieland. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, tässä sanottiin jo paljon monilta aloilta. Vielä nyt sanoisin, että turvallisuusalalla analogisessa maailmassa, mutta myös digitaalisessa maailmassa. Se tulee internetin turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, että siinä on vasta alussa. Ja turvallisuus, jossa pitää tehdä paljon lisää vielä jatkossa, sama, samoin kuin IT-alalla. Se pitää pohtia, mitä mahdollisuuksia yhteen toimivuus, selitettävyys tarjoaa. Siinä pitää tehdä vielä paljon lisätoimia Meillä on nyt talousarvio, joka ensinnäkemältä 39 prosenttia tulee voimakkaasti lisäyksiä. No, vaalivuosi 2019 on tässä huomioitu 1,2 prosenttia ovat nämä muutokset sen takia. No, budjetti on ihan oikea suhteen minusta ja kohtuullinen pitäisi voimakkaammin tässä selväksi, että 18,79 prosenttia. Osakkeista 5 on tuon lukuisen nyt viisi vuoden aikana kaikkein alhaisin määrä. Ja sitten 20 prosenttia ei saada käytettyä. Ja tuo liikkuva vara on itse asiassa 130 miljoonaa euroa. Eli 1,2 1 prosenttiyksikköä osakkeesta 530 miljoonaa euroa parlamentille, jota se ei käyttää. Ja jatkossa tätä pitäisi enemmän käsitellä. 49 sivulla asiakirjassa, jota on annettu siinä kuvaillaan. Nämä monituiset kiinteistöhankkeet, jotka meillä on, no Ryby kuvaili niitä jo 1,2 Brysselissä, 1,1 Strasbourgissa, 55 kohdassa asiakirjaa näette ehkäpä jotakin, mitä on no, henkilökohtaisesti pidän sitä suurimpina vai, tällä hetkellä, vaiuksena tällä hetkellä. Haluan myös sanoa, että se on se, mitä henkilökohtaisesti pidän suurimpana tappiona tähän asti toiminnassani, eli PHS-rakennuksen kunnostustyöt. No siinä ei ole mitään tehty, vaikka kaikki tietävät, että tässä nyt ollaan poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. No, tämä ei ole vain henkilökohtainen tappio, vaan puutteista työtä, puheenjohtajille ja kaikille, jotka ovat mukana näissä talouskysymyksissä. Tämä koskettaa koko parlamenttia. Objektiivisesti olen päätymässä tilanteeseen, jotta kukaan vastuullinen toimija olisi halunnut jatkettavan edes puoli vuotta. Näette, se, 54 kohdissa että tilanne on sinnekin hankala. varmasti. Tässä on jotain Schulz, eli puhemies, puhui tästä Berliinin osalta, tästä elämyskeskuksesta. Strasbourgissa tapasin tätä ryhmiä, jossa oli tuo 360 astetta sali ja sitten tuo roolipelisali, niin kyllä ihan hyvä reaktio ollaan saatu. Sitten Bayerilainen kulttuuriministerin edustaja oli paikalla joka tuota roolipeliä tarkasteli sanoi, että herra Viiland maailmanlaajuisesti vain Israelissa on yhtä ammattimainen roolipeli ja nuoret eh, ensimmäisessä ryhmässä, jonka tapasin siellä. No, oli mukana roolipelissä, oli puolalainen sosialisti siinä roolipelissä, pyysi puheenvuoron, menin sinne ryhmän joukkoihin, niin kyllä, olen ihan muokkautumiskykyinen, ensimmäinen nuori henkilö, joka puhui kanssa, sanoi, että herra Viiland, loistavaa työtä viimeinkin jotakin, joka on nyt nuorisotyötä vastaavaa, joten nuoret saavat sitten älypuhelimeen, saavat siinä ohjeita ja meidän työtämme sitten käydään läpi tarkkaan. Kollegat, suosittelen, että varsinkin mahdollisimman monet nuoret ovat mukana Roipissa, Strasbourgissa, Brysselissä tai pääkaupungeissa – kiitos vielä pääsihteerille tästä ja pääosastoille. Lyhyesti vielä noista 79 kohdasta ja noista henkilöstömääristä uskota tällä välin. Nuo rajat ollaan ylitetty, eli lisävähennykset Toivottavasti parannus tietysti lukujen osalta, no parannukset ok, mutta jos ajatellaan talon toimintakykyä, niin sitten mennään jo miinuksen puolelle. Ja minusta tulevat sopimukset äh, eivät ole hyväksyttäviä, jos me sovimme tällaista prosenttiluvuista tiedostaen, että komissio itse siirtää henkilöstöä virastoihin ja sitten neuvosto saa rajattomasti resursseja jäsenvaltioista. Tiedän, että on tietysti ongelmia, jos täällä vierailuryhmä ihmiset kysyy, että paljonko ihmisiä täällä työskentelee talossa, sanoo, että no useimmat äh, pidät oikeana vastauksena jotakin kuin 50 prosenttia mutta sen ei ole totta. Täällä talossa työskentelevät, vakavasti äh, työskentelevät, äh, tekevät hyvää työtä. Sitten kielikysymys, joka tulee esille, ei josta halunnut puhua selvästi. Kun ne britit ovat poissa, niin luonnollisesti meidän pitäisi englantia täällä löytää kielenä englannin kieli, on ollut täällä talossa edustettuna ennen kuin kuningaskunta oli edes jäsen. En tiedä, tiedättekö, miten kirjastot täällä menevät, mikä järjestys on noissa kopeissa. Siinä ovat nuo tuolla aakkosjärjestys ja sitten myös tuo liittymisvuosi. Esimerkiksi viisi kieltä ovat saksa, englanti, ranska, sitten tuot uudet kielet, ensimmäinen liittymiskierros, sitten lopuksi nämä kymmenen kieltä, uutta kieltä 2014, kun tulivat mukaan. Englanti oli alusta asti mukana. Ja loppujen lopuksi on kyse myös kielen arvosta. 200 miljoonaa nigerialaista ei hyödytä mitään, jos se on yksi suurin kieliryhmistä tällä maapallolla, jos ei kukaan muu tuota kieltä puhu. Silloinhan tuo arvo on lähes no, on kuitenkin nolla. Ehkä pitäisi myös hyödyntää sitä, että kun nyt yhteiskunnaskunta eroaa tässä talosta, no sen myötä, kellä ei ole enää etuoikeutta puhua omaa kieltä, jos puhuu englantia. Ehkä se olisi sitten etu meille. 3,9 prosenttia lisäyksiä siis joka tapauksessa. Olemme parlamentti, joka maksaa 4 euroa per kansalainen. Sillä summalla työskentelemme. Amerikan parlamentaarinen maksaa 5 euroa per kansalainen, vaikkakin Amerikassa parlamentaarisessa järjestelmässä kaksi suurta blokkia ei ole edustavia. Jos ajatellaan näitä eri paikkoja, 150 miljoonaa maksavat ne, ja sitten monikielisyys 450 miljoonaa euroa, eli lähes kolmasosa budjetistamme on se kustannuksia, joihin me itse emme voi vaikuttaa parlamenttina ja kustannukset, joita amerikkalaiset eivät tunne. Jos tämä nyt laskee, niin lähes puolet kustannukset per pää per kansalainen sen takia. Ei pitäisi pistää päätä pensaaseen, vaan pitäisi toimia ennakoivasti. Vajaukset oli jäämät noissa tuossa budjetissa, no mitä tulee minun alani, no, rakennukset pitäisi lisää yrittää tehokkuutta saada kollega Preson on Strasbourgissa, niin sitten täällä pitäisi jälkeen tietää, että hän on Strasbourgissa eikä täällä. Ja näinä päivinä ei sitten tarvita siistiä. On nykyaikaisia vaihtoehtoja, miten voidaan tiettyjä työtoimia jättää kokonaan pois, koska ei niitä tarvita. Tässä on huomattavia tehokkuussäästöjä. Uskon myös, että jatkossa tulee budjetointiin, siinä valiokuntatyö, jossa voidaan löytää tehokkuussäästöjä, sillä valiokunnat itse voivat päättää, josko nyt sitten jätetään yksi tiedonhakumatkaa lisää vai halutaanko sitten yksi asiantuntija kuuleminen lisää vai halutaanko tuonne juomia, yksi pullo juotavaa muille ja kaksi sitten tänne puhekorokkeelle. No lisää vastuuta voidaan antaa talon eri osa sille tässä, mitä tulee näihin kuluihin. Tämä liittyy myös valiokuntaisuutoihin Strasbourgissa. Tämä liittyy myös siihen, miten kokoustetaan, miten täysistunto kokoustaa täällä Brysselissä, Brysselissä ja Brysselissä. On turhia kokouksia. Ja jos on talo, vakavasti säästöihin, niin sitten on ihan rohkeasti puuttua siihenkin. No, en kuulu tähän valiokuntaan täysjäsenenä, mutta silti mielelläni Halusin tuoda omat kommenttini tähän viimeiseksi. No tällä viikolla. Ja no, kaikki ovat tervetuloa tällä viikolla viidellä tapaa olla menty nyt eteenpäin. Tässä alussa tiedätte, että valiokunta ne sanoi, että ei tarvita uusia kalusteita. Samalla on tuo vaikutus, että ulkona tuo korjausosasto kohtaa korkeampia kuluja, sitten jossakin kohtaa pitää käsitellä tätä kysymystä. Tiedemiehet tällä maanosalla pohtivat kysymystä, miten nykyaikainen kalustohoito toimii 20 vuoden jälkeen, ostaako täysin uutta, vai voidaanko myös toimia kiertävästi, niin voidaan varmistaa, että edustajat voivat toimia joustavammin, saavat joustavampia välineitä toimistoissa muun muassa. Ja tästä nyt on menettelyt käynnissä. Tässä on viisi kumppania, tässä on vuoropuhelua. En nyt voi näistä menettelyistä sen enempää sanoa, mutta he meille tarjouksen, että malli tapaisesti voisi näyttää, miltä edustajan toimissa näyttäisi, miltä tuo kunnossapito toimisi kerroksessa ja kollegat Sassoli, Morin Chartier, Liberatski, Karski ja minä – näimme tuo, tai siis saimme tuollaiset mallitoimistot ja sitten on yksi toimisto, jossa ei ole erityistoimintoja. No, kutsun teidät mieleeni tutustumaan minun toimistooni. Kollega Sassolikin varmasti voi kutsua teitä käymään. Voitte noita kunnossapitotoimintoja käydä myös katsomassa. Siinä katsotaan, miten eri edustajien yksilöllisiin tarpeisiin voidaan puuttua paremmin ilman, että säästöistä välty, säästöjä ei tulisikaan. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos, herra Wieland. Tulkkaus on puoli seitsemän asti, joten ehkä pitää puhua sitten vain englantia. Siitä lähtien pääsihteeri Dank, Herr Präsident, die Vizepräsident. Kiitos paljon puheenjohtaja. Varapuhemiehet ovat puhuneet jo monista aiheista, joten puhun vain niistä, jotka ovat jääneet vähän vähemmälle huomiolle, ottaen huomioon, että meillä ei ole aikaakaan niin paljon. Erityisesti niihin epävarmuustekijöihin, jotka liittyvät budjettiin tällä hetkellä. Brexit on niistä suurin totta kai. Joulukuusta lähtien to- olemme toivoneet, että ainakin vuoteen 2020 meillä on rahoitus selvillä. Mutta kaikki liittyy kaikkeen, näin aina sanotaan. Erosopimus, siirtymäajat ja tuleva asema, joten nykybudjetissa lähdetään siitä, että rahoitus kestää vuoteen 2020 monivuotisten rahoituskehysten ajan, mutta on mahdollista, että kriisejä syntyy vielä neuvotteluissa ja sitten on tehtävä sopeutuksia. Ne kuitenkin koskevat kaikkia toimielimiä, joten oikaisukirjelmän kautta ehkä keskitetysti hoidettaisiin tätä, mutta tämä riski on kuitenkin mainittava, että tällainen riski on edelleen olemassa tämän budjetin suhteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Brexitiin liittyen joudumme käsittelemään hallinnollisia vaikutuksia. Puhemies on pyytänyt, että yhdessä tulevassa puhemiestön kokouksessa luultavasti helmikuussa Michel Barnierin ja Giefer Hofstadtin kanssa voidaan keskustella näistä aiheista. Vastuussa olevia pääosastoja olen pyrkinyt esittämään koosteen siitä, mitkä ovat keskeisiä Brexit-kysymyksiä. Ne voidaan yhdistää neljään alaan. Mitä tapahtuu työntekijöille? Toiseksi, miten kohtelemme englantia kielenä. Kolme. Miten hoidamme tarjouskilpailut? Eli annetaanko suuria merkittäviä arkaluontoisia hankkeita tulevaisuudessa Euroopan unionin ulkopuolisille tahoille, IT-ala, televiestintäala. Ja miten suhtaudumme tiedotustoimistoihimme. Puhemiestä on käynyt ensimmäisen alustavan keskustelunsa näin kysymyksiin liittyen budjettikysymyksissä. 125 työntekijää, joilla on vain brittipassi. Ja noin kaksi kolmannesta on kielialalla töissä, mutta englanninkielisiä kääntäjiä. Tulkkeja tarvitaan myös tulevaisuudessa samoin kuin juristilingvistejä ja myös viestinnän alalle englannin kielen kielisiä työntekijöitä, joten lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä emme voi mitenkään selvitä ilman näitä työntekijöitä. Kaikkia koskee se, että he eivät ole kansallisia virkamiehiä, vaan eurooppalaisia virkamiehiä. Jos katsotaan ikärakennetta, se on Briteillä vähän korkeampi kuin keskimääräinen, kun nähdään, että työntekijöistä monet siirtyvät näistä virkamiehistä eläkkeelle vähitellen, niin voidaan vain suositella, että nämä virkamiehet voivat jatkaa meillä ei ainoastaan kieliosastoilla, vaan muissakin yksiköissä. 70 prosenttia ja valikointien tarkistuksista tehdään englanniksi, tämä vielä kielikysymyksistä. Kyse ei ole ainoastaan brittien esittämistä tarkistuksista, vaan monet, monet jäsenet, jotka tietenkin viestivät myös englanniksi. Joten tästäkin nähdään, että tämä on meille ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Kielistä me voi luopua. Ja sitten nämä yhteystoimistot. Puhemiestössä ensin sanottiin, että meillä on Washingtonissa toimisto. Tulevat suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan myös EUn ulkopuolella ovat varmasti yhtä läheiset kuin Yhdysvaltoihin. Eli ensimmäinen ajatus olisi sanoa, että tiedotus toimistot Lontoossa ja Edinburghissa voitaisiin ylläpitää. Puhemiestössä tehdään päätöksiä mahdollisesti jo huhtikuisessa kokouksessa. Ne vaikuttavat tietenkin budjettiin myös vuodelle 2019. Varapuhemies Viilan puhui jo rakennuksistamme, rakennuspolitiikasta on selvää, että nykyvarat ja pitkän aikavälin rakennusstrategiaa on työstetty. Tavoitteena oli luoda toimistotiloja. Nyt meillä on riittävästi toimistoja Strasbourgissa haverakennuksen kautta ja olemme valmistautuneet Euroopan vaaleihin 2019 ja prioriteetit on esitetty vähän eri tavoin nyt eri käyttäjien kesken. Luxemburgissa myös kaikki toimistokysymykset voidaan lopulta ratkaista. Ja Brysselissäkin rakennuksen avaaminen ensimmäinen päivä huhtikuuta edistää tätä. Ja rakennus myös oikeastaan huolehtivat siitä, että toimistoja meillä on riittävästi. Meidän on luotava siis uudet prioriteetit ja rakennustyöryhmä ensi viikolla tulevassa kokouksessaan käsittelee tätä kysymystä tarkkaan. Omalta osaltani haluaisin sanoa, että tarvetta on erityisesti tiloille, joita voidaan käyttää kolmikantaneuvotteluihin. Kun näitä rakennuksia suunniteltiin parikymmentä vuotta sitten, niin valiokuntatyö tehtiin valiokunnissa. Kolmikantaneuvotteluita ei oikeastaan ollut. Nyt pitkälti mm, tärkeät työt hoituvat kolmikantaneuvotteluissa. Esimerkiksi tänä vuonna, vuonna 2018, lähdemme siitä, että toteutamme 830 neuvottelua. Mutta meillä on vain neljä salia, jotka sopeutuvat, so, sopivat ja vain rajallisesti näihin neuvotteluihin, joten tämä olisi tärkeä tavoite, että huolehditaan paremmista oloista, joissa kolmikantaneuvotteluita voidaan käydä. Toinen asia, johon on jo viitattu, on tuo Experience Europe-hanke – ensimmäiset kokemukset Berliinistä ja Strasbourgista ja Ljubljanasta myös ovat myönteisiä. Näiden keskusten avaamisen jälkeen 250 000 kävijää jo Berliinissä, joten tämä on kyllä sellainen väline, jonka kautta melko vähillä henkilöstöresursseilla saadaan yhteys monen moniin kansalaisiin. Siksi puhemiestössä pohditaan myös Pariisin tai puhemiestössä on hyväksytty Pariisiin tällaisen keskuksen avaaminen ja Tallinnan ja Helsinkiin, mutta budjetti on siellä paljon pienempi. Tämä kaikki ei toteudu kaikkialla välittömästi, mutta tämä on otettava huomioon, kun puhutaan budjetista. Kolmanneksi vielä tärkeä aukko suljettavaksi. Kolme rakennus. Kaikki rakennukset Brysselissä on yhdistettynä paitsi ihan pieni rakennus Trev 2, joka ei mahdollista sitä, että Trev ja Martens yhdistetään muihin rakennuksiin. Tämä liittyy belgialaiselle vakuutusyritykselle. Tämä alueellistetaan muutaman vuoden kuluttua ja tämä mahdollistaisi siis tämän aukon täyttämisen. Ja sitten remontit ovat tärkeä aihe. Parlamentissa on päätetty lainsäädännöstä, joka energiatehokkuus- ja ympäristökannalta on tärkeä. Kolme prosenttia on uudistettava rakennuksista vuosittain, joten meidän tulisi nyt suunnitella, kun tämä astuu tänään vuonna voimaan, että tulevien 33 vuoden aikana on uudistettava kaikkia rakennuksia. Tämä on tehtävä mutta tätä työtä on myös suunniteltava ennalta ja tämä on keskeinen osa rakennusstrategiaamme tulevaisuudessa. Ehkä lopuksi vielä pari sanaa valitaistelusta. Valikampanjoista. Jos katsotaan 2009-2014 vaaleja suunnitelmia vuodelle 2019, niin voidaan nähdä, että suhteellinen varojen osuus, jota käytetään puolueisiin, kasvaa jatkuvasti. Toimielin ikään kuin ottaa askeleen taaksepäin ja varoja annetaan enemmän monimuotoisuudelle, koska eurooppalaiset puolueet pystyvät jo tiukemman organisaation kautta esittelemään eri poliittisia vaihtoehtoja. Siinä mielessä on johdonmukaista, että tänä vuonna esitämme loppuvaiheeseen 2019 poliittisille puolueille 17 miljoonaa euroa käyttöön. Ja myös ajattelen, että voidaan käydä tuota kärkiehdokasvaalitaistelua. Kärkiehdokkaat, kuten viimeksi, saavat myös toimittajan seminaarilta tukea. Enemmän kuitenkin yhteisten alustojen kautta, jotta voidaan esiintyä myös televisiossa ja myös tällainen ammattimainen vaaliilta Viimeksi pystyimme 30 minuuttia sen jälkeen, että äänestyspaikat oli suljettu arvioimaan valitulosta hyvin tarkkaan. Näin pystyttiin raportoimaan jäsenvaltioissa myös Euroopan laajuisesti heti alusta asti, eikä vain oman maan tuloksia. Ja tämä on kehitystä, jota haluamme tukea myös tulevaisuudessa. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän ottaen huomioon, että kello on jo melko paljon. Kiitos. Merci, monsieur le secrétaire général. Kiitos, pääsihteeri. Sassolin pitää poistua nyt. Hänellä lento lähtee ja se ei häntä odottele. Viisi puheenvuoropyyntöä, jos puhutte lyhyesti kollegat. Näin ollen voidaan saada tulkkausjärjestelyt vielä. Kiitos tulkeille, jos he voisivat antaa meille pari minuuttia lisää aikaa. Puolen jälkeen Gardia Sí, muchas gracias, presidente. Voy a ser... Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Ensinnäkin tietenkin kiitän siitä, että varapuhemiehet ovat tulleet tänne paikalle, samoin kuin pääsihteeri kertomaan kaikista näistä asioista. On totta, että meillä ei vielä ole virallisia asiakirjoja, koska niiden on mentävä vielä puhemiehistön kautta, joten olemme tässä saaneet todella paljon, paljon tietoa ja on aika vaikea nyt reagoida ja arvioida kaikkia näitä tietoja tässä ja nyt. Mutta käsitin, että ehdotus koskee sitä, että globaalisti budjetti nousisi 3,9 prosentilla, mutta siinä on mukana 2,3 prosenttia, jota kutsuimme ylimääräisiksi kuluiksi, jotka johtuvat vaalikampanjasta, jos nyt oikein ymmärsin. Jos nyt tähän reagoisin, niin haluaisin muistuttaa SND-ryhmän linjaa. Pyrimme aina siihen, että pidetään hallinnolliset kulut suitsittuinen, eli inflaation alapuolella on myös otettava huomioon nämä ylimääräiset kulut, jotka johtuvat tässä tapauksessa vaaleista ja vaalikauden päättymisestä, joita ei tietenkään voida laittaa tuohon kahden prosentin laatikkoon, niin sitten on myös muut kulut, joita meidän on joutunut, on pitänyt kantaa turvallisuustilanteen takia, mutta myös hallinnollisia kuluja, jotka eivät vastaa näitä alueita, ja niiden kautta voidaan tehdä työtä ja niitä voidaan, niiden kautta voidaan hakea painoa inflaation suhteen. Sitten pari kommenttia varoista, joita käytämme käännöksiin. 70 prosenttia tarkistuksista tehdään englanniksi, niin kuin pääsihteeri sanoi. Usein se on helpompaa, joskus se on melkein pakko, koska mietintöjä on paljon ja meidän on tärkeää työstää niitä kauan ja vaikka saamme ne käännettyinä, laillisissa määräajoissa, niin on aivan mahdotonta laatia poliittisessa ryhmässä mitään kantaa, kun kyseessä on tekniset tiedot niin, että voitaisiin nämä tarkistukset esittää. Ymmärrän kyllä, että käännöstyö ja sen organisointi on hyvin monimutkainen asia ja me olemme ainoa toimielin, joka, joka tällä tasolla järjestää kääntämistä ja tulkkausta. Tiedän, että tämä ei ole helppoa, mutta kun nyt näin suuria investointeja tähän teemme, niin olisi pyrittävä nämä asiat ratkaisemaan. Äh, äh, luulen, että jos nyt kaikki ryhdytisimme puhumaan tässä englantia, niin siitä saamme kyllä vielä keskustella paljon. Sitten yksi asia, josta Viilan puhui, sen pitäisi olla prioriteetti tulevissa budjeteissa, ja se koskee sitä, että järkeistetään kuluja hakemalla tehokkuutta. On totta, että olemme nähneet paljon muutoksia työskentelytapojen muutoksissa parlamentissa. Meidän on pitänyt sopeutua ja joitakin investointikustannuksia siitä on toki tullut, mutta ehkä sitä kautta voidaan myös järkeistää eh, menoja tiettyissä rakenteissa ja hakea tehokkuutta. Yksi esimerkki, anteeksi vaan tämä on vähän absurdi esimerkki, mutta se on tällainen jää, jää vuoren huippu ikään kuin – tämän huomioon nämä turvallisuuskysymykset. Nyt meidän kaikkien tultava kulkulupien kans, kautta. Ei kai meidän sitten tar- niin meidän ei enää tarvitse allekirjoittaa papereita joka kokoussalissa. Tämä on yksi hölmö esimerkki, mutta tällä tavalla tietotekniikan kautta tai muiden työntapojen parantamisen takia voidaan löytää tehokkuuden lisäämistä hallinnon puolellakin tässä kaikki. Monsieur Ali. Kiitos edustaja Ali. Kiitos puheenjohtaja. Rybig Sassoli, haluaisin kiittää teitä yksityiskohtaisista analyyseistanne ja näistä tiedoista, joita tarjositte parlamentin rahoituksesta ensi vuonna. Itse asiassa Olemme lukeneet tämän raportin, joka esiteltiin. Parlamentin puhemiestely sisältää lukuja ensi vuodelle. Teksti sisälsi yksityiskohtaisia tietoja tärkeimmistä tapahtumista Euroopan parlamentissa, joita suunniteltiin vuodelle 2019. Olemme samaa mieltä tästä arviosta, joka liittyy taloudellisiin olosuhteisiin ja mitä odotuksia on tuleville vaaleille ja mitä ennakoidaan Brexitissä tapahtuvaksi. Kollegat sanoivat, että nämä luvut kuvailevat EU-budjettia. Se on pienin osuusotsakkeessa viisi. jos ajatellaan vuotisen rahoituskehyksen alkuaikoja Toisaalta vuositasolla nähdään suurin lisäys budjetissa Euroopan parlamentin osalta. Tuo 3,9 prosenttia lisäystä. No sillä on hyvät perustelut, mutta lisäksi tiedämme, että ollaan lähestymässä nykyisen toimikauden loppua ja joka toinen vuosi on lisää painetta kansalaisjärjestöiltä ja medialta. Meillä on painopistealoita, kuten talouskasvu, työllisyys, lisää kohesiota lisäksi. Meillä on kansainväliset sitoumukset, turvallisuus, puolustus ja no tietysti erilaiset veronmaksajat olettaisivat, että saamme varoja liikkeelle ja käytetään niitä noilla osa-alueilla – Ottaen huomioon kaikki tämä, tulee olemaan hieman hankalampaa perustella tietyn tyyppisiä kustannuksia veronmaksajille. No, mietin tässä nykyistä poliittista taloudellista tilannetta EU-ssa. Samalla puhutaan tuloksista ja suorituksista budjeteissa koko ajan. Uskomme, että Tämän tyyppinen talousarvio loisi lisää tehokkuutta ja että tällä tapaa voisimme säästää rahaa. Minä ihmettelen kuitenkin, mitä tulee tapahtumaan lisäsitoumuksellemme. Merci, monsieur Tarant. Kiitos, edustaja Tarant. Thank you, Mr. President. I'm, uh... Kiitos puheenjohtaja. On aina mukava kuunnella varapuhemies Viilandin ja Sasolin puheita. Ne perustuvat pääsihteeri Klaus Vellen tiukkaan työhön, miten voidaan selvitä tässä hengessä tässä toimielimessä. Kuten edustaja Ali sanoi, tämä on vähän eri harjoitus, että nähdään kaikki ongelmat, joita meillä on, ja miten rahoitetaan nämä tehtävät. Ja kolikon toinen puoli on se, miten löydetään oikeutus yhdelle tai toiselle erityiselle budjettikohdalle Euroopan kansalaisten silmissä. Kun sanotaan, että 25 vuotta palenispaak-rakennukselle riittää. Se pitää tuhota. No ehkä taloudellisesti ihan järkevää rakennusteknisesti ehkä myös ja työoloimme osalta ehkä myös, mutta hyvin hankala harjoitus jäsenten on pohtia, miksi näin toimitaan. Mutta eteenpäin. Takaisin meille, että englannin kieli jää joukkoomme. Hienoa. Mutta varoitan, että tämä on laitonta. Ja näen, että Nigel Farage ehkä pyytää korvausta siitä, että käytämme hänen brexit-kieltään. Joten pitäisikö se ottaa huomioon budjettimenettelyissämme? <laughs> And, uh, first... No joka tapauksessa. Kolmas asia tässä yhteydessä. Toimielinten kampanjat. En tiedä muista kollegoista, mutta Minusta on melko monimutkaista viestiä ihmisille tätä, miksi toimielin kampanjoi, kun poliittiset puolueet kampanjoivat. Ja minä konservatiivisesti ajattelisin, että pitäisi saada rahaa jäsenmaksuista eikä budjetista aina. Mutta tiedän, miten elämämme on järjestetty, ei siitä sen kummempaa ongelmaa. Mutta valikuntamme pöytäkirjaan, vaan haluaisin sanoa, että Virossa poliittinen puolue käyttää 500 000 Euroopan parlamentin jäsentä kohden. Minä käytän sata kertaa vähemmän. Ja lainaan rahat äidiltäni niin joudun maksamaan hänelle takaisin. Näin henkilökohtaisemmin miten päädytään poliittiseksi edustajaksi ja silloin kantaa myös vastuunsa. Kiitos paljon. monsieur No, sittenpä hän että jää perinnöttömäksi. Edustaja Zanni. Si, grazie, Zanni. Kiitoksia, niin Zanni siis on sukunimeni. Hyvin lyhyesti, kun kello on jo yli puoli seitsemän talousarviosta yleisesti ottaen on nyt totta, niin kuin puhemiehet täällä totesivat ja pääsihteeri. 2019 on erityisvuosi, erityiskulueroja eriä on tulossa verrattuna muihin vuosiin, mutta olen yhtä mieltä Gardia Savarin kanssa siitä, että Euroopan parlamentin menokuoresta löytyy myös mahdollisuuksia järkeistää toimintaa, niin että voitaisiin vähentää tuota alun perin ehdotettua 3,9 prosentin kasvua. Muista asioista voimme vielä kyllä myöhemminkin puhua esittelijöiden muiden kanssa, mutta puhuisin nyt ainoastaan vaalikampanjaan suunnatusta varoista. Yleisesti ottaen olen yhtä mieltä siitä, mitä kollega Taran juuri sanoi kampanja käyvät puolueet, eivätkä toimielimet 33 miljoonan summasta. En oikein löytänyt tähän mitään yksityiskohtaisia tietoja, kuinka paljon ne on kohdennettu vuoden 2014 kampanjaa varten. Suurin piirtein tilanne oli samankaltainen, olisi kiinnostavaa voida vertailla näitä, näitä yli, ylimääräisiä kuluja. Ja sitten jos päätetään kampanjan käymisestä, niin meidän on varmistettava se, että se olisi täysin puolueeton kampanja, jonka kautta vaan saataisiin kansalaiset osallistumaan Euroopan vaaleihin. Eikä kyseessä pitäisi olla kampanja, jonka kautta vakuutetaan tai pyritään vakuuttamaan kansalaiset tästä Euroopan hankkeesta – kyllä toimielinten on pysyttävä tässä asiassa täysin puolueettomina. Muista asioista ehdämme, ehdämme, ehdimme kyllä jatkossakin keskustelemaan. Merci, monsieur Zanni. Kiitos, edustaja Zanni. Edustaja Manka. Jokin, pan predseda. Z... Kiitos, puheenjohtaja. Minä kuuntelin tarkkaan, miten talousarvioisteltiin ja useimmista asioista olen samaa mieltä, mutta millä on tässä nyt esimerkki, miten tämän kuviitteen tapahtuvan 2015 vuonna edustajat esittivät 15 000 kysymystä komission, komissiolle suunnilleen ja 1560 kysymystä oli kuitenkin tuo lopputulos ja miljoonia euroja säästettiin. 5,3 miljoonaa euroa säästettiin. Näitä kysymyksiä työstettiin komissiossa ja parlamentissa 105 työntekijää näitä työsti. Ja monet työntekijät olivat kauhissamista kysymyksistä, että miten katoja pitäisi asfaltoida Italiassa, ovat älyttömiä kysymyksiä ja työntekijät eivät ole motivoituneita. Nyt sitten haluttaisiin vähemmän kysymyksiä, mutta parempia kysymyksiä ja aikaisemmin ei ollut mitään seurantaa kysymyksistä, eikä niitä arvioitu, miten, millaisia kysymykset ovat, ja oli kyse vain siitä, että kysymykset esitettiin, ja näin ollen edustajat keräsivät pisteitä toiminnastaan ikään kuin. Ja sitten toinenkin huomio, useimmat virat tässä vuodessa indeksoidaan ne 10,4 miljoonaa. Todesta 2015 oli indeksoitu. Ja ehkäpä nuo säästetyt 5 miljoonaa euroa on nyt huomiota. Ne ovat varaumassa, mutta jos oltaisiin asti tiedetty, että tuo raha on olemassa, niin voisimme esimerkiksi tehdä jotakin rakennustemme eteen ja maksaa siitä rästejä pois. Ja ehkäpä otaisin noita korkojakin voitu säästää. Sen vuoksi meillä pitäisi olla talousarvio, joka laitetaan viiden vuoden välein ja valmistellaan, mutta perustuen aitoihin tarpeisiin perustuen aitoon kysyntään, eikä pitäisi pohtia indeksointeja. Ja jos sitten voi tehdä säästöjä, niin se voidaan tehdä, tai sitten jos säästää, niin voidaan investoida rakennuksiin edustajan kysymykseni niin liittyy siihen, että haluaisin tietää, milloin tuo malli, toimintamalli sitten saadaan viimekin käyttöön. Siitä jo kaksi kertaa päätty, kiitos. Merci, Monsieur Manka, d'avoir souligné. Edustaja Manka, että korostit sitä, että optimointi voi toimia fiskaliolla, mutta myös siinä, miten suhtaudutaan näihin indikaattoreihin. Ikään kuin optimoitu hieman tyhmää ollut noissa suoritusperusteissa toimissa. Nyt pääsihteeri ja varapuhemies Vilta Vajohan syöntää tästä huomenna äänestämme siitä, että on 49 virkaa. Eli jos saisimme lisätietoja, 49 virkaa jos nyt ajatellaan yksi vaalikampanjaviestintä, siihen se liittyy. Mutta huomenna tästä siis äänestetään. No niin. Nyt kuultiin nämä kommentit lyhyesti, sillä meillä on tulkkausongelma. Kuka vastaa Wieland? Also ich will ganz kurz ähm, ähm antworten. Niin, kiitos. Pyrin vastaamaan ehkä ensin kollega Tarantille. siis jos Euroopan unioni käyttää varoja vakuuttaakseen, että käytetään viisi litraa vähemmän vettä vuodessa ja käy tällaista kampanjaa, niin on kai mahdollista sanoa myös, että ei on kyllä tärkeää käydä äänestämässä. Käytä ääntäsi. Ehkä ei puututa poliittisesti, edustajat Sanni, tiettyyn suuntaan, mutta Kai se luvallista sentään on, jos katsotaan, miten monet nuoret äänestivät kansanäänestyksessä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voidaan kai sanoa sentään, että olisi tärkeää, että käytät ääntäsi. Jos konservatiivinen kanta on vastustaa tätä, niin olen vähän hyllääntynyt Tarantin puheenvuorosta ehkä 50 vihreän sävyä tässä 50 Shades of Green. Kasia Rubial. Tekniset aikaansaannokset. Olen kanssani aivan samaa mieltä, kun sanotaan, että jotkut jäsentekin asiat pitäisi saada vähän modernimmalle tolalle. Mutta tietosuojakysymyksiä on ja jäseniä, jotka sanovat, että emme halua, että meitä valvotaan. Pari esimerkkiä. Uusi pilattihanke, johon teitä kutsuttiin. Myös teidät kutsuttiin, edustaja. Ja esitettiin, että ei tarvita tällaista laajaa avoin, avainjärjestelmää, joka on kallis vain, että kulkulupien kautta voidaan avata ovet ja silloin jäseniä huolettaa se, että voidaan lukea, että kuka on tullut ja lähtenyt mihinkin aikaan. Mutta jos jotain varastetaan, voidaanko nähdä, kuka on ollut siellä jäsenen lisäksi. Nyt jo biometrisesti sormenjälkien käytön kautta voitaisiin vähentää allekirjoitusten määrää, mutta kuinka hyvin tämä hyväksyttäisiin? Ehkä pilottihankkeiden kautta voitaisiin siirtyä näihin uusiin mahdollisuuksiin, koska on olemassa myös pelkoja myös jäsenten joukossa. Mutta tässä tarvittaisiin kovasti vuoropuhelua. Itse olen valmis ajamaan näitä asioita eteenpäin kovastikin. Kiitos. Kiitos varapuhemies. Sitten pääsihteeri. Ja, herzlichen Dank. Ich glaub... Kiitos. Niin, siellä on neljä kysymystä, jos kuulin oikein ensinnäkin. Sähköinen allekirjoitus teknisesti. Voimme pian sen tehdä niin kuin varapuhemies viilan sanoi, niin tietysti tästä pitää päättää poliittisesti vielä tekniset edellytykset, kutakuinkin täyttyvät jo tämä sitten puheenjohtajiston päätössä, milloin ja miten tällainen toimenpide voidaan panna täytäntöön. Toiseksi oli kysymys kustannuksi liittyen ja siis Eurooppa-vaaleihin liittyen 2014, jos noita institutionaalisia tietoja, no kuitenkin siinä ollaan samoilla luvuilla, eli ei ole mitään muutoksia tuohon vaalirahoitukseen. Merkittävin muutos tarkoittaa on, että nyt on enemmän mahdollisuuksia, jotta eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat ilmaista kantansa. Nämä huip- kärkiehdokkaat, niitä voidaan tukea vaalivuonna. Se on tuo merkittävin muutos suhteessa viime kertaan, mutta sanottiin, että tarvitaan muutoksia, joka menee siihen suuntaan, että tämän viestintää poliittisesta puolueesta. Ystäjä Manka puhui näistä huonoista kehityssuunnista indikaattoreista, siellä yhtäkkiä sitten on näitä suoritusindikaattoreita ja puheenjohtajakin puhui tästä jotain käyttöön. Sitten arvioidaan, kuka on ahkera edustaja, kuka on vähemmän ahkera edustaja. Ja sitten se johtaa siihen, että meidän ihan naurettavuuksien puolelle – Eli että kysymysten määrä nousee, koska vain osoittaa, että on toimittu ja verkkosivut. Sitten sopetetaan tähän tätä voitte toivoa ja selitetään sitten paremmin, mitä nämä toimet ovat. Yksi mietinnön laatiminen on hyvin toisenlaista toimintaa kuin jos on kirjainen kysymys joka laaditaan. Se on ihan selvää. Edustaja Art, siis puheenjohtaja Artui kysyy uusista, tästä siis 49 uudesta virasta paikasta. Ne eivät osa organisaatiokaveta, vaan tässä sopimussuhteisiin työntekijöitä. Ja tämä ei nosta budjettia, vaan sinne käytetään rahaa, joka on ennakoitu eurovaaleja varten. Puheenjohtaja on nyt uusi tehtäväkuvaus näille toimistoille, jossa on ennakoitu, että lisää viestitään lehdistössä, mutta myös somessa. Näitä me voidaan saavuttaa ja se on paljon edullisempaa tehdä se näin kuin esim. käyttää ulkoisia toimijoita, mikä olisi kalliimpaa selvästi. Paul Rubik pour... Euh, Paul Rubik, 30 sekuntia. Je pense que nous pourrions exprimer le souhait que le... Niin, 3,4 prosenttia tuo luku, se te varmaan laskea niinkö? Ja, Herr Vorsitzende, ich möchte... Niin puheenjohtaja. Kiittäisin kaikkia. Myös ajatuksista, ehdotuksista ja pyrin olemaan hyvä esittelijä. Kiitos. Bien, je maintiens le souhait. Hienoa. No, luotan varapuhemiehiin, pääsihteeriin ja pyroon, että yritetään nyt sitten laskea tuota lukua 39 prosenttia ensi vaalekampanjassa tulee ongelmia, jos tuo luku tuodaan alemmalle tasolle. Kiitoksia varapuhemiehet, kiitos pääsihteerille. Kiitos kollegat, jotka jäitte näin myöhään tänne. Kiitos, kiitos tulkeille. Kiitos Syväni pohjasta sillä. Aamupäivälläkin meni yliajan puolelle. Kiitos tulkeille. Nähdään taas huomisaamuna. Suuri ilon ja onnen hetki kello yhdeksältä.